Okay, colleagues, can I reconvene the meeting this afternoon? Hyvät kollegat, aloitamme iltapäivän kokouksemme. Kaksi asiaa esityslistalla ennen kuin pidämme koordinaattorinen kokouksen. Ensimmäiseksi meillä onkin esityslistalla Euroopan laajuista liikenneverkkojen rahoitusinstrumentista tehdyn tutkimuksen esittely. Meillä on täällä paikalla Luke van Essen Hollannista, CBDFistä ja Roman Gel ITS tutkimuskeskuksesta Liitsistä yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hän esitteli, he esittelevät meille nämä, tämän tutkimuksen. Voisin antaa teille molemmille, hyvät herrat, 10 minuuttia minuuttia ja sitten jäsenille jää vielä aikaa kysymyksiä varten, joten kumpi aloittaa? presentation, right? Ah, yksi ainut esitys, selvä. Sitten teillä on 20 minuuttia. Presentation of the study on TEN-T financing in... ten t tutkimuksen esittely. Herra Fanelsen, olkaa hyvä. Mr. Chairman, and thank you very much for invite. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta saapua esittelemään tätä rahoitusväline tarinaa liikenteen infrastruktuurista. Tässä on ollut mukana C. Delft ja ITS Leeds ja eräitä muitakin riippumattomia, riippumattomia konsultteja on ollut mukana tässä selvityksessä. Päätavoite tässä selvityksessä oli, että saataisiin yleiskuva rahoitusvälineistä ja rahoituslähteistä Euroopan liikenteen infrastruktuuria varten, erityisesti TEN-verkkoja silmällä pitäen. No, kaiken kaikkiaan kaikki infrastruktuuri maksataan, maksatetaan joko käyttäjille tai veronmaksajilla. Ja katsomme myös muita <clears throat> asioita, jotka liittyvät tähän ja mahdollista kehitystä strategisissa linjauksissa – ja operatiivisissa linjauksissa ja myös asioita, jotka liittyvät hallinnolliseen kapasiteettiin. Me niin ikään tietenkin arvioimme erilaisia optioita, jotka perustuvat tuoreisiin, tuoreimpiin komission ehdotuksiin, näihin suuntaviivoihin äh, ja muihin ehdotuksiin, jotka liittyvät tähän näiden eurooppalaisten verkostojen rahoittamiseen. Me myös me muotoilemme myös poliittisia suosituksia tämän analyysin pohjalta. Ja niin kuin sanottu, tämä on tehty näiden kolmen konsultin voimiin. Ja heti aluksi Euroopan laajuiset verkot, TEN-T-politiikka. Tämä on keskeinen osa EUn liikennepolitiikkaa ollut jonkin aikaa. On hyvä muistaa ehkä nämä päätavoitteet tässä politiikan lohkossa – liittyvät sisämarkkinoihin, äh, paran, parempaan saatavuuteen valtioissa niin äh, matkustajien kuin rahdinkin kannalta. Ja myös tuoreimpia asioita on ilmastonmuutoksen äh, vaikutusten vähentäminen. Niin ikään taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kohesio ovat kovin tärkeitä tavoitteita tässä TNT-politiikassa. Niin ikään Haluamme erityisesti painottaa sitä, että me pyrimme tässä Euroopan tason lisäarvoon niin, että verkostoilla on lisäarvoa koko EUn kannalta. <clears throat> Sitten, miten tämä määritellään, tämä TNT? On kysymys pitkän aikavälin rahti- ja matkustajahenkilökuljetuksista. Ja, ja politiikka sisältää myös EUn osallistumisen tähän infrastruktuuriin – ja nykyjaksolla tämä on 52 miljardia euroa. Se on melkoinen summa rahaa siihen. Ei kuitenkaan kuulu Euroopan investointipankin maksama osuus. Tässä on tällainen yleiskuva kustannuksista ja rahoituksesta tnt hankkeisiin nykyjaksolla ja myös seuraavalla jaksolla tehän näette, että nämä äh, luvut ovat kasvaneet. 52 maksuissa tässä, se on tässä toisessa sarakkeessa, jotka kuuluvat e- äh, kohesiorahastoon, kaiken kaikkiaan rahast, vara, rahast, äh, rahoitus, siihen kuuluu myös EIPn tnt lainoitusta joka on ollut 51 miljardia – 2000-2006 jaksolla ja se nousi noin 53 miljardia euroa. Tämä on tuorein arvio, jonka, joka kuuluu tähän rahoitusjaksoon. Voimme nähdä myös tästä äh, kuvasta, että kokonaisrahoitus tai kokonaiskustannukset tenteessä ovat nousseet 300 miljardista 2006-2006 jaksolla 390 miljardiin tällä 2007-2013 jaksolla ja sitten arvioit on, että 540 miljardia tarvitaan seuraavan rahoitusjakson aikana. Tämä on huomattava lisäys. Olemme myös katsoneet, miten tämä on jakautunut EU-15 joukossa ja EU-12, eli uusien jäsenmaiden joukossa. Ja tässä voitte nähdä, että huomattava osa kuluu edelleenkin EU-15 joukossa, joskin kumpikin kummassakin ryhmässä on havaittu nousua. Tässä lisää yksityiskohtaista tietoa. Tästähän te voitte itse lukea tämä myös tästä raportista, mitä lähteitä ja välineitä on käytetty. TNT-ohjelma sinällään on kahdeksan miljardin luokkaa tällä jaksolla. Se on paljon vähemmän kuin, kuin mitä on äh, näistä myös kohesiorahastosta on saatu ja maaseudun kehittämisrahastosta on saatu. On, puhutaan kuitenkin 80 miljardista. Tämä ei kuitenkaan kata pelkästään tnt: vaan kaikki äh, liikenteen ja kuljetuksen infrastruktuurit. Edellisessä kuvassahan näkyy se, mitä kaikki äh, tnt: varten on 44 miljardia käytössä. Kuitenkin investointipankki jyvittää 53 miljardia. Ja tässä nähdään myös tämä maksimitason yhteisrahoitustaso. Tässä sitten lisätietoa äh, kuvallisesti esitettynä vasemmalle, että näette, että 390 miljardia on tämän jakson rahoitus, sitten kolme neljännestä tulee muista lähteistä, kuten investoinneista ja jäsenvaltioiden hallituksilta. Ja, ja 14 prosenttia tulee Euroopan investointipankilta ja loput tulevat siis sitten TEN, T-ohjelmista, kohesiorahastosta ja maaseudun kehittämisrahastosta. Oikealla näkyy tämä jyvitys prioriteettiprojektien pohjalta, pääprojektit yhteisrahoitusjaksolla ja muut TNT-osiot. Te näette, että TNT-ohjelmat sinänsä on vahvasti keskittynyt prioriteettiprojekteihin, kun taas nämä muut rahoitusvälineet ovat jakautuneet prioriteettikohteisiin ja muihin hankkeisiin. Tässä sitten kuva siitä, mitä, miten, mihin sitä rahaa käytetään liikennemuotoihin Tässä näette kuvasta, että, että raha, joka käytetään rautateihin ja maanteihin, on samaa suuruusluokkaa. Ja sitten, sitten tähän. Um, also interesting to see from this. Multimodaalimuotoihin ja vesiliikenteeseen käytetään selvästi vähemmän. TNT-ohjelma, leijonan osuus menee rautateihin ja maanteihin, kohesiorahastosta ja maaseudun kehittämisrahastosta taas puolestaan maan tierahoituksen osuus on huomattavasti suurempi. Tässä yksityiskohtaisempaa tietoa näiden rahojen käytöstä, kohesirahastosta ja maaseudun kehittämisrahastosta öö, nykyisellä jaksolla. Tilanne syyskuussa 2010. Tästä näette, että eroja löytyy sen suhteen, mitä on hyväksytty ja mitä on jo jyvitetty tiettyihin projekteihin. Ainoastaan osa on allokoitu tiettyihin projekteihin, moottoriteitä ja kans, moottoritiet saavat selvästi enemmän suuremman osan kuin, kuin esimerkiksi rautatiet. Ja sitten jonkinlainen mielikuva siitä, miten tämä juttu toimii, kun rahoitetaan tiettyjä TEN-projekteja. Otimme esimerkin Priority-projektista kuusi Bordeauxsta Ranskasta, joka kaiken kaikkiaan on 7,8 miljardia euroa. Tästä näette, että on monia erilaisia rahoituslähteitä, joita on käytetty. Äh, esimerkiksi Ranskan äh, valtion rautatiet, josta, tull, josta tulee sitten kaiken kaikkiaan kolme miljardia, sitten äh, liikepankit ja EIP ja liikepankkien lainat, joista, joilla on Ranskan valtion takaus. Sitten tulevalle rahoitusjaksolle tässä näette luvut, ensinnäkin nykyiset luvut, meillä on 8 miljardia nyt TNT-ohjelmissa, ja se vaihtuu verkkojen Eurooppa-välineeseen, jossa on, puhutaan 31,7 miljardista, <clears throat> joka on huomattavasti laajempi kuin edellinen. Ja 10 miljardia tästä yli 30 tulee kohesiorahastosta, eli siis 10 miljardia. Ja yleinen arvio kohesiorahastosta ja maaseudun kehitysrahastosta on 41 miljardia. Ja siinä oletetaan, että, että tämä jako on sulle sama kuin nykyiselläkin rahoitusjaksolla. Ja Eli 31 plus 41 Eli yhteensä näistä kahdesta tulee 63 miljardia, koska tämä 40, arvioidun 41 tilalle pitäisi olla 30. EIPn osuus on vielä epäselvä. Tärkeä elementti tässä komission ehdotuksessa on myös tämä projektibondien osuus. En nyt halua mennä tässä yksityiskohtiin liialti, mutta on ehkä hyvä mainita lyhyesti, että periaatteessa tässä on ajatuksena se, että parannettaisiin luottoluokitusta, jotta saataisiin mukaan yksityisiä sijoittajia. Tämähän on se perusajatus tässä takana. Eli tässä on kysymys siitä, että saadaan takuita ja voidaan siirtää jonkin verran riskejä investointipankin suuntaan. Ja nämä takuut tämä merkitsee sitä, että jokainen miljoona, joka käytetään bondeihin, niin se voisi kerrannaisvaikutuksena saada sijoittajia, joiden osuus olisi 15-20 kertainen. Eli jokainen miljoona, joka sijoitetaan projektibondeihin, niin kerää 15-20 miljoonaa yksityistä sijoitusrahaa. Sitten perusargumentti tämän välineen suunnittelussa oli se, että markkinat eivät ole, eivät ole täysin toimineet emme saaneet kuitenkaan selkeää vastausta siihen, että minkä tyyppisistä markkinahäiriöistä tässä on kysymys nykymarkkinoilla. Tämä on kuitenkin varsin tärkeä asia, että siitä pitää olla tietoinen. Tällä hetkellä on meneillään pilottivaihe 2012-2013 näiden bondien osalta, jossa puhutaan 220 miljoonan kokonaistasosta – joka saattaa näkyä sitten seuraavalla rahoitusjaksolla. Sitten nämä julkisen sektorin, yleis- yksityisen sektorin kumppanuus. Olemme arvioineet tämän käyttöä TNT-hankkeissa ja minkälaisia kokemuksia siitä on saatu. Kolkeen Rob Benson on on todella asiantuntija, että hän voi vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Joka tapauksessa on, se on, tämä kumppanuus on hyödyllistä vain silloin, jos sitä sovelletaan adekvaatilla tavalla ja se saa tukea myös hyvistä hankintaohjeista. Se voi olla myös riskialtista, jos se riippuu siitä, minkä tyyppistä kumppanuutta on käsillä. Ja minkälaiset äh, suoritusperusteiset maksumekanismit ovat käytössä. Ja tietenkin <clears throat> tärkeää muistaa, että näitä kumppanuksia ei pitäisi hyväksyä sen, sen takia vain, että saataisiin projekteja pois taseesta. No mennäänpä sitten näihin ehdotuksiin ja siihen, millä tavalla tämä analyysi tehtiin johtopäätökset tästä TNT-politiikan osalta vuoden 2009-2010 oli se, että monet äh, äh, prioriteettiprojektit olivat jäljessä aikataulustaan. Ja tähän liittyy myös se, että projektin rahoitus oli riittämätöntä. Myös päättelimme, että tarvitaan lisää huomioita näihin rajat ylittäviin yhteyksiin, TNT, on, on huonosti eh, liitettyjen kansallisten projektien tilkkutäkki. Että näin ollen tätä pitää ehdottomasti parantaa, jotta tästä tilkkutäkistä päättäisiin kunnolliseen mattoon. Sitten yhteiskäyttöisyys ja myös ö, tämä liikennemuotojen integraatio on tärkeä osa tätä kokonaispakettia. Tarkastellaanpa sitten tätä uutta ehdotusta, uusia ehdotuksia – jotka voidaan äh, sanoa näin pähkinänkuorinomaisesti seuraavasti, että ei ole kysymys pelkästään prioriteettiprojekteista, vaan että saadaan tällainen ydinverkosto määriteltyä, joka on oikeastaan sellainen keskeinen tavoite tässä kehityshankkeessa. Tämä on melkoinen ero edelliseen politiikkaan. Toinen on se, että korvamerkitään 10 miljardia kohesiorahastosta tähän verkkojen Euro- verkostojen Eurooppa-hankkeeseen. Ja tällä tavalla saadaan lisää prioriteetteja tähän ydinverkostoon. Ja myös TNT-ohjelmien budjetti ja verkostojen Eurooppa. Sitä on lisätty tätä budjettia. Myös projektibond-aloitetta voidaan pitää tapana saada lisää rahaa näihin verkostoinvestointeihin ja sitten lopuksi myös, että parannetaan strategisia linjauksia. Palaan tähän asiaan nyt tässä. Tarkastellaan strategista linjausta näissä rahoitusvälineissä. Huomaatte, että tuoreimmissa ehdotuksissa nämä tavoitteet ja prioriteetit välineiden osalla on nyt paljon paremmin linjattu puhutaan rajat ylittävistä välineistä ja yhteiskäyttöisyydestä ja niin poispäin. Päin. Nämä ovat nyt selkeämmin esitettyjä tässä ehdotuksessa. Myös välineet ovat seuraavat, kuten esimerkiksi 10 miljardin merkitty rahamäärä. Ja myös yhteisrahoitustaso on korkeampi ilmasto- ja ilmastohankkeisiin ja rajat hankkeisiin ja kohesiopolitiikassa meillä on myös eh, on tällainen ex ante-ehdollisuus projekteja varten. Kuitenkin katsomme, että jos tarkastelemme koko, tarkastelemme koko ehdotusta, niin siitä puuttuu se, että missä määrin nämä uudet ehdotukset sitten myötä vaikuttavat tähän hiilen käytön vähentämiseen. Tämä on jäänyt vielä epäselväksi, missä määrin nämä ehdokku, ehdotukset voivat tähän myötä vaikuttaa. Toinen on tämä operatiivinen linjaus. Tämä on tärkeää muistaa, että, että nämä painopiste eri välineiden välillä vaihtelee. Olen näyttänyt tämän kuvan aikaisemminkin. TNT-ohjelmat se on, TNT-ohjelmat keskittyvät moottoriteihin, joka vie valtaosan näistä rahoista. Mutta se, että mikä on maaseudun kehittämisrahaston ja kohesiorahaston keskeinen tavoite, niin ne ovat erilaisia kuin TNT-ohjelmassa ja verkkojen Eurooppa-välineessä. Ja nyt jos verrataan tätä rahan käyttöä verrattuna liikenteen valkoiseen kirjaan, niin riskinä tietenkin on, että jos käyttää nyt paljon maantieliikenteeseen, niin silloin se raha on tavallaan sidottuna siihen, ja silloin voi olla vaikeaa saavuttaa nämä valkoisen kirjan tavoitteet. Tärkeää on myös strategisten prioriteettien toteuttaminen, se on hyvin tärkeää. Meillä on tämä kriteeri että 10 prosenttia korkeampi yhteisrahoitustaso projekteissa, jotka myötä vaikuttavat jotka tukevat ilmastotavoitteita ja rajat ylittäviä tavoitteita. Mitä se sitten tarkoittaa tässä pirupiillä yksityiskohdissa ja nyt pitäisi se määritellä selkeästi, mitä siinä tarkoitetaan. Sitten hallinnollinen kapasiteetti. Tämäkin on varsin tärkeä asia. Olemme havainneet, että päähaasteet ovat, että meillä on kunnollinen projektin määritelmä – ja valmistelu, koska nykytilanteessa nämä ovat varsin heikossa jamassa. Vaikeata oli myös koordinoida näiden äh, hakemusten käsittely ja taas toisaalta tarjousprosessi. Erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuustapauksessa on varsin monimutkainen prosessi ja se vaatii suurta huomiota osakseen. Tämä näkyy näissä ex ante ehdoissa, kumppanuussopimuksissa joilla sitten tähdätään kapasiteetin rakentamiseen, niin ikään EPEKin ja Jaspersin käytön jatkaminen on tärkeä elementti näiden haasteiden hoitamisessa. Ja tarvitaan parempaa koordinaatiota Jaspersin ja keskitetysti hallinnoitujen varojen välillä. Things that we found in the analysis. Uh, ja sitten näitä yksityiskohtia, että suhteessa koko politiikan tehokkuuteen tämä siinä täytyy muistaa myös muiden asiakirjojen yksityiskohdat. Kysymys on siitä, että millä tavalla nämä paperit saadaan pantua täytäntöön. Oikea kehys on tärkeää, se on tarpeen, mutta se ei välttämättä riitä. Osa liittyy delegoitujen säädöksiin ja sitten julkisen yksityisen sektorin kumppanuuteen ja niin poispäin erityisesti tämä priorisointi, jos ajatellaan näitä kriteereitä ja mekanismia EU-rahojen käytössä ja sen käytön priorisoinnissa, jos katsotaan näitä tavoitteita, niin taloudelliset ja ilmastotavoitteet ovat selkeitä. Ne ovat aika selvästi esillä, mutta jos katsotaan sitä, millä tavalla näitä arvioidaan tällä hetkellä, nykyisissä projekteissa, niin se ei suinkaan ole aina kovinkaan selvää eikä läpinäkyvää. Ja voidaan joskus jopa kyseenalaistaa, että miten nämä vaikuttavat talouteen, miten näitä ilmasto, talous- ja ilmastovaikutuksia arvioidaan. Sitä voisi varmasti parantaa esimerkiksi sillä, että, että asetetaan tiukemmat ehdot myös äh, liikenteen äh, mallintamiselle ja kvantifioidaan ilmastovaikutus. Voitaisiin kuvitellaan jonkinlaista metodologiaa, jolla arvioidaan il- TEN-T-projektien ilmastovaikutuksia. Myös kustannushyötyanalyysi on tärkeä, jossa tarvitaan yhtenäistä metodologiaa kustannushyötyanalyysissä. Tämä voisi olla parantamisen arvoinen niin ikään, millä tavalla nämä sitten toteutetaan riippumattomien elinten toimista – ja miten tämä validio, validoidaan. Ja tämän tyyppiset välineet voisivat olla pohjana sitten tällaisen priorisoinnin, priorisointien ja päätöksentekoa varten. Muita elementtejä, joita näkyy tässä analyysissä, on yhteys muihin politiikan sektoreihin, erityisesti kun ajatellaan käyttömaksajia ja kustannusten sisäistämistä, No tässä on oikeastaan kaksi linkkiä. Ensinnäkin se, että maksut ovat, voivat olla tärkeitä infrastruktuurin rahoittamisessa. Kun peritään infrastruktuurimaksuja, niin sekin saattaa auttaa siinä, että saadaan yksityisiä, yksityiset sijoittajat kiinnostumaan. Mutta jos tarkastellaan nykytilannetta, erityisesti kohesiorahaston osalta, niin käyttömaksut ovat eivät kovinkaan rohkaise, koska ne vedetään pois projektisummasta, joka taas kuuluu yhteisrajoituksen piiriin. Käyttömaksut ovat pakollisia rautateille, mutta ei maanteille. Tämä tietyllä tavalla suosii maantieprojekteja rautateiden kustannuksella. Tätä on käsitelty, mutta tätä asiaa ei ole näissä ehdotuksissa vielä suinkaan ratkaistu ja sitten jos nämä eri politiikan sektorit linkitetään, voidaan ajatella priorisointia eri projekteissa. Tämäkin liittyy siihen, että millä tavalla käyttömaksuja peritään ja kustannuksia sisäistetään. Tämä voisi olla tietenkin yksi vaatimus eu tason rahoituksille tai edellytys sille. Täällä on paljon mahdollisuuksia vahvistaa näitä yhteyksiä Sitten innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö ja taas toista julkisen yksityisen sektorin kumppanuuden käyttö. Tämä varmasti voi auttaa rahoitusporsareikiä sulkemisessa ja vähentää äh, hallinnollista taakkaa julkisella sektorilla. Siinä tietenkin voidaan myös hyötyä äh, kurin, äh, yksityisten, yksityisten investo, sijoittajien kurinalaisuudesta. Tässä voidaan myös lujittaa ja suora virtaviivaistaa innovatiivisia rahoitusvälineitä, joita tarvitaan. Me yritimme tässä raportissa laatia tällaisen yleiskuvan, mutta tämä on varsin monimutkainen kokonaisuus. Ja monet näistä innovatiivisista välineistä ovat jo olemassa, mutta ne eivät välttämättä auta kovinkaan paljon. Ja sitten vielä lopuksi kyllä innovatiiviset välineet, kuten projektibondit, pitäisi miettiä, millä, minkälainen vaikutus näillä välineillä olisi markkinoihin. Ja sitten sokerina pohjalla, kun tarkastelemme koko tätä ehdotuspakettia, katsomme, että, että tässä pyritään ratkaisemaan tämä ydinverkosto, joka on soposoinnus myös valkoisen kirjan kanssa, mutta samaan aikaan me katsomme, että edelleenkin on riskejä, että eräät nykyongelmista, erityisesti ne, jotka liittyvät rahoituksen, eivät välttämättä ratkea tässä. Me olemme tietenkin nyt talouskriisissä, ja siinä mielessä näköalat eivät ole kovinkaan ruusuisia. Olisi syytä pohtia tätä ja myös miettiä sitä, että saataisiin myös vaihtoehtoisia skenaarioita. Mitä tapahtuisi, jos riittävästi rahoitusta ei tule? Me äh, lähdemme, olemme lähteneet siitä, että tällaisessa tapauksessa äh, tällainen vahva priorisointi äh, jo määritellyissä verkostoissa olisi tarpeen. Jos rahaa ei ole riittävästi, niin silloin valintoja täytyy tehdä sitten on kysymys vain siitä, että miltä pohjalta nämä ratkaisut tehdään. Me katsomme, että nämä tyyppiset alueet, asiat eivät ole vielä täysin selvillä. Tarvitaan kustannushyötyanalyysiä ja hiilen aseman miettimistä. Sitten pitäisi vähän keskittyä käyttömaksoihin ja its Se voisi olla yksi mahdollisuus tämän rahoitusongelman ratkaisemiseksi. Katsomme, että tämän tyyppiset välineet, kuten kustannushyötyanalyysi, voisivat myös auttaa siihen, että, että julkisen rahan käyttö on perusteltua. Ja sitten vielä sokerina pohjalla, että saattaa auttaa varmistamaan sen, että investoinnit tehdään siten, että voidaan vähentää hiilen käyttöä ja voidaan vastata näihin taloudellisiin tavoitteisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja kuljetukseen. Tämä on nyt periaatteessa hyvin, hyvin lyhyt yleiskuva tästä projektista, jolla olemme tehneet. Kiitoksia kovasti. very much, Mr. Van Essen. I've got a list now. Kiitoksia teille, herra Van Essen. Ja minulla on nyt seitsemän puhujaa täällä puhujalistalla. 25 minuuttia aikaa. Kahdeksan puhujaa. Joten kaksi minuuttia per henkilö, jotta saamme koko puhujalistan käytyä läpi. Herra Gross ensin EPPstä. Kaksi minuuttia. Siis Kiitos puhuja. Puhun todella lyhyesti koska kollegoilla on varmasti myös kysymyksiä ja kommentti Ensinnäkin paljon kiitoksia tästä saamastamme tiedosta. Ja haluan nyt tässä keskittyä kolmeen yksinkertaiseen kysymykseen. Ensimmäinen kysymykseni on, mehän olemme nyt sellaisessa pilottivaiheessa näiden projektibondien osalta, jotka, joka tulee olemaan aika ratkaisevaa sen suhteen, että mitä, minkälaisia uusia rahoitusmahdollisuuksia saadaan eurooppalaisia verkkoja varten. Eikö tässä ole ristiriita yhtäältä tämän pri, äh, äh pri, äh, projektien priorisoinnin osalta, jotka kuitenkin, äh, äh joka kuitenkin liittyy myös rahoitusmahdollisuuksiin, taas toisaalta sen kohdalla, että minkälainen, minkälaiset tavoitteet on asetettu myös valkoisessa kirjassa. Onko nyt kysymys taloudellista tai sosiaalista tai, tai ympäristöllisistä näkökohdista? Toinen kysymykseni. Meillä on meillä on ollut erilaisia käsityksiä rahoitusvälineistä aikaisemmin. Onko teillä sellainen kuva, että, että, että nyt että, tämä, että tässä otetaan huomioon tämän päivän tilanne, nyt kun mietimme, mikä on tämä finanssipoliittinen tilanne maissamme, ei pelkästään Kreikassa tai muissa, vaan itse, oikeastaan kaikkiaan, mikä tämä, miten tämä koko konsepti, johon me tähtäämme, miten se istuu tähän tämän päivän tilanteeseen. Ja lopuksi Uudet välineet, muun muassa projektibondit, minkälaisia nämä uudet välineet ovat suhteessa vanhoihin välineisiin, mikä on se lisäarvo tämän tutkimuksen pohjalta, ovatko nämä uudet, ovatko nämä, nämä uudet välineet jonkinlainen vastaus niihin heikkouksiin, joita aikaisemmin on jouduttu toteamaan, vai onko tämä vain uusi tie päästä pitkällä aikavälillä varmistamaan näitä rahoitusvelvoitteita. Kiitoksia. Yes, indeed, Mr. Alcadrawi, two minutes. Herra Alcadrawi, kaksi minuuttia. Thank you well. Uh, thank for the... Kiitoksia. Niin, minäkin haluaisin kiittää teitä kovasti tästä esityksestä. Te sanoitte, että eurooppalaisten tieverkostojen osalta tai liikenneverkostojen osalta ei ole aivan varmaa se, että tulemme saavuttamaan tavoitteet, mutta toisaalta, kun asiaa tarkastelee, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tekniset edellytykset esimerkiksi öö, sille, että voidaan osallistua, jotta TNT-verkkoja saa siis, varten siis saa tukia – niin tällaista tukea on mahdollista saada, jos on teknisiä valmiuksia luoda suurempaa äm, yhteensopivuutta tai ja tämän kautta tuottavuutta. Onko tämä jo ohjelmoitu teidän tähän tutkimukseenne, rakennettu sinne sisään, koska on aika kiintoisaa nähdä, että millä tavalla me voimme saavuttaa muitakin mahdollisia tavoitteita näiden suuntaviivojen kautta tarkastelemalla muita kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa vaikkapa ulkoisten, sisäisten kustannusten ulkoistamiseen. Täytyy muistaa, että olemme tässä aika hankalassa budjettitilanteessa 500 miljoonaa euroa, vain osa voidaan tuin rahoittaa. Oletteko te ajatelleet, kuinka muilla kentillä voidaan toimia? Ja saattavatko nämä muut toimet estää meidän toimiamme? Esimerkiksi pääomaa rahoitussektorilla sektorilla on aika vaikea saada. Yritän tässä välittää sellaista viestiä, että rahoitusinstituutiot ovat aika tiukkoja näinä aikoina. Minkälaista mahdollisuutta on näitä hankejoukkolainoja käyttää? Te sanoitte myös, että tarvitaan parempaa koordinaatiota, ähm, tai siis pikemminkin, että erilaisia eurooppalaisia tukimekanismeja, kuten Euroopan investointipankki ja muita, tulisi paremmin koordinoida. Voitteko antaa meille jonkinlaista osvittaa sen suhteen, että miten me voisimme ikään kuin vähän vääntää investointipankin kättä niin, että se haluaisi toimia meidän kanssamme samalla tavalla kuin me Euroopan laajuisten liikenneverkkojen osalta. Herra Debakke, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teitä hyvin kattavasta kertomuksesta. Se antaa meille kyllä ajattelun aihetta. Muutama kysymys tässä. On äärettömän selvää, että jos tarkastelemme niitä investointeja, joita juuri tällä hetkellä tarvitaan, investointeja infrastruktuureihin, niin on aivan päivän selvää, että ei näitä itse EU pysty rahoittamaan kokonaan. Tässä tarvitaan innovatiivisia tapoja. Myös yksityissektorin täytyy olla mukana rahoituksessa. Tämä on niin välttämätöntä kuin toivottavaakin. Oletteko te kuitenkin sitä mieltä, että näissä innovatiivisissa ehdotuksissa e, joita on käsittelyssä, riittävätkö ne, ovatko ne riittäviä, jotta saadaan yksityissektori vedettyä mukaan näihin hankkeisiin? On myös aivan selvää, että useissa rahoitusvälineissä – on useita rahoitusvälineitä, joita ei voida käyttää tässä, mutta onko muita rahoitusvälineitä, jotka voisivat olla hyödyllisiä ja mielenkiintoisia näiden hankkeiden rahoitukseen teidän mielestänne? Sitten on hieman tällainen yleisempi kysymys. Me kaikki tiedämme, että olemme nyt hieman sameissa vesissä rahoitusmielessä – Euroopan laajuisesti rahoitussektorille on asetettu hyvin paljon erilaista sääntelyä, sääntelyä joka, jota on tulossa myös täältä Euroopan parlamentista. Ja se vaikuttaa muun muassa myös eläkerahastoihin. Mitä mieltä te olette tällaisen sääntelyn vaikutuksesta käytettävissä olevan pääoman saatavuuteen? Sitten vielä pari pikkuista, pikkuruista kysymystä enemmistö, ovatko enemmistö näistä projektibondeista, hankejoukkolainoista, ovatko ne tehokkaita ja millainen menestystaso niillä voi olla? Jos luottoluokituslaitokset eivät lähde peliin mukaan, niin millainen on sitten suunnitelma B? Ja sitten ihan viimeiseksi puheenjohtaja vielä nämä transaktio kulut ja hallinnolliset kulut, jotka liittyvät julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Mitä näkemyksiä teillä on tästä? Mitä tätä voidaan vielä eteenpäin? Dank voor uw presentatie. Ik zal me concreet eh, richten. Kiitoksia tästä esityksestä. <clears throat> Haluaisin keskittyä aivan muutamaan kysymykseen. Ensinnäkin <clears throat> projektibondeista. Täällä puhutaan kerrannaisvaikutuksesta puhutaan siitä, että, että se voisi olla jopa 20-kertainen. Miten se oikein toimii? Voitteko tästä kertoa hieman lähemmin? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni, mitä tulee tähän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen? Minusta tämä on pikkusen vaikeata kuvitella – todellakin onnistunutta projektia tähän tyyliin. Tunnen useitakin projekteja, joissa on ongelmia, joissa on valitettu, jossa juttu on jopa tuomioistuimessa esille. Voisitteko te antaa meille hyvän, todella hienon PPP-esimerkin, joka on toiminut viimeisen päälle, joka voisi olla sitten esimerkin, esimerkki tulevaisuudelle? Sitten lopuksi näistä johtopäätöksistä 2009-2010 tehdystä arviosta. En ehkä ymmärtänyt oikein, mutta minusta tässä on kaksikin asiaa. Ensinnäkin sanoitte, että eh, prioriteettiprojektit eivät ole menneet eteenpäin, mutta sitten samalla sanotte, että on, ei ole riittävästi rahoitusta. Onko jo projekteja, jotka on saatu liikkeelle, vaikka, vaikka, vaikka projektivarat eivät olleet vielä täysin varmoja? Minusta tämä on epäloogista, mutta ehkä voitte sanoa, Millä tavalla tämä on sitten mennyt yhtäältä meneillään olla projektit ja sitten toisaalta varat? Herra Kramer, kaksi minuuttia. Wir haben ja vereinbart, dass... Mehän, mehän, mehän olemme sopineet, että ulkoisten kustannusten sisäistäminen pitäisi ka- ulottaa kaikkiin kuljetus- ja liikennemuotoihin. Oletteko tutkinut, miten kalliita näistä projekteista tulee, koska tämä on nyt pohja ja perusta olemme todenneet suurella enemmistöllä, mutta se pitäisi viedä, sen talousrahoitusvaikutukset pitäisi myös näkyä. Toisekseen, oletteko tutkinut uusia projekteja, ja, ja sellaisia projekteja, joissa niin kuin jotakin reittiä on jalostettu parempaan, esimerkiksi Berliin ja Hampurin välinen pätkä, 200, se on vanha pätkä, jossa, jossa pystyttiin nostamaan sitten maksiminuutti 240, toinenkin pätkä, jossa oli 300 kilometriä tunnissa. Jos kaikki tämän tyyppiset kustannukset ja ajat ja rakennusajat lasketaan yhteen, ja se otetaan myös huomioon, että pätkä ei ollut käytössä, koska tätä pätkää uudistettiin, niin voisitteko tällaista projektista myös kertoa? Ja sitten vielä tämä tutkimus näistä pätkistä ja rajatylittävistä pätkistä unohdetaanpa nyt ja mutta kuinka paljon rahaa on mennyt tähän rajat projekteihin? Onko se yli 5 prosenttia vai yli 3 prosenttia vai yli 1 prosenttia? Mihin nämä muut rahat ovat menneet kansallisissa projekteissa, jotka, jotka ovat saaneet Euroopan tason rahaa, joilla on vain niin kuin, hoidettu tiettyjä pätkiä? Tämä on jännittävää kuultavaa. Sitten ex ante, ex post. Ne projektit, joita on ehdotettu, ja sitten kun ne on valmistunut, mitä on saatu selville näistä, äh, näistä kustannushyötyanalyyseissä, onko esimerkiksi mitään vertailua ekologisista vaikutuksista, taloudellisista vaikutuksista ja äh, tämä verkkojen Euroopan osalta, vaikka Brennerin äh, tunneli ja Rail Baltica, siitä puhuttiin kolmen miljardin kustannustasosta, siinä on neljä maata mukana tässä projektissa – että miten, jos näitä arvioja lähdetään maksamaan ja sitten jos tällaisen projekti priorisoidaan, niin eh, niistä täytyy saada lisää tietoa. Sitten yhteisrahoitus eh, käyttömaksuilla, no rautateillä jokainen eh, vetori joutuu maksamaan kilometreistä, ja jos maanteille myös laskutettaisiin, niin minkälaisia tuloja EU saisi näistä, jos, ja tätä pohjalta ei varmaan muita tuloja enää tarvitakaan. Sitten PPP, kunnallisluotot ovat alhaisemmalla tasolla kuin yksityisluotot. Miksi sitten valtio luopuu hyvistä projekteista, jotka tuovat paljon voittoja, ja tekee sen halvalla korilla. Miksi sen tehdään yksityisellä tasolla, vaikka ne joutuvat maksamaan korkeampaa korkoa? En ymmärrä. Thank you. My attempt to keep you to two minutes is... No, surkeasti epäonnistun tässä kahden minuutin puheaikarajoituksessa. Ergansen, kaksi minuuttia. Eh, grazie, credo credo che bisogna fare anche un po' di chiarezza perché la coperta. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni meidän tulisi ähm, tehdä pieniä täsmennyksiä. Jos me äh, ajattelemme erilaisia äh, tilanteita, niin pelkäänpä, että me tässä hiukan äh, toistamme äh, entisiä äh, virhe, äh, virheitämme. Jos annetaan lainoja, täytyy olla takeita ja siihen liittyy tiettyjä kustannuksia, tai sitten voidaan harkita pitkän aikavälin rahoitusta, tai sitten voimme osallistua ilmaiseksi näihin osa- projekteihin. Mutta ne rahat, joita meillä on, ne ovat ennallaan. Kun yksi osapuoli kun me ajattelemme tätä kerrannaisvaikutuskysymystä, niin täytyy miettiä, millä tavalla voimme saada näitä varoja takaisin. Kun me annamme ää, lainaa takuita vastaan, niin kyllä siihenkin liittyy kustannuksia. Emmekä me voi ajatella, että me voimme ää, helpommin myötävaikuttaa ää, infrastruktuurien rakentamiseen. Ja nyt kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Jos me ajattelemme, että näiden infrastruktuurien kulttuurien rahoitus voidaan toteuttaa omilla varoilla, niin kyllä me erehdymme aika pahasti. Jos sen sijaan rahoitusmarkkinoilla sen, me, me turvaudumme paitsi eri firmoihin, turvaudumme myös Euroopan unioniin, ja silloin me, tämä hankejoukkolainojen merkitys muuttuu aivan toisenlaiseksi. onhan selvää, että kun me myönnämme jatkuvasti lainoja, jatkuvasti jatkuvasti, niin meiltä niin jossain vaiheessa meidän täytyy ruveta keräämään rahaa muualtakin, esimerkiksi juuri hankejoukkolainojen kautta, taikka näiden projektiyhtiöiden kautta. Kiitos. Tikau, two minutes, please. kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte scurt. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on hyvin lyhykäinen kysymys teille. Haluaisin kysyä tutkimuksen esittelijöitä, ovatko he myös pohtineet niitä seuraamuksia, joita on jäsenvaltioiden hyväksymillä budjettikurimenettelyillä. Kansallisten budjettivarojen puute tulevina aikoina tulee varmasti TNT-hankkeiden rahoitukseen vaikuttamaan. Rova Lichtenberger, kaksi minuuttia. Ja, herzlichen Dank. Äh, ich habe noch äh, interessant. Kiitoksia. Minulla on vielä muutama kiinnostava kysymys tästä tutkimuksesta ja selvityksestä. Pääkysymykseni on se, että näissä suurissa projekteissa aina näkyy sellainen tosiseikka, että noin 100 prosenttia kustannusta, kustannusta on 100 prosenttia, 70-100 prosenttia kysymykseni onkin se, että onko jotakin kokemuksia siitä, mikä on tilanne ja miten ne vaikuttavat sitten rahoitukseen, koska tämähän on suhteellisen kriittinen kysymys ja näin ollen mahdollisesti jopa viime kädessä eh, jäsenvaltiot eh, istuvat eh, maksamattomien laskujen päällä, koska on ollut syntynyt ongelma laskutuksessa vai maksammeko me sitten Euroopan rahoista 40 prosenttia, 40 prosentin kustannustason nousun, joka ei olisi ollut mahdollista, jos julkishallinto olisi kilpailuttanut asian kunnolla. Toinen <clears throat> kohta, yksi tärkeä ja oikea havainto on nämä liittyy taloudellisiin ja ekologisiin vaikutuksiin, että onko se näkynyt näissä projekteissa, on tässä on kovasti, uh, äh, us, uh, äh, ei ole kovinkaan uskottavu, uskottavuutta, kun jos ajatellaan tällaisia tunneleiden rakentamista, uh, kun ei edes uh, nykyisiä tunnelipätkejä ole kunnolla arvioitu. Onko tällaista uskottavuuskerrointa ollenkaan näkyvissä näissä analyyseissä? Tämä koskee Saksaa ja Italiaa ja viimeinen kysymys minusta suuri pelko liittyy tähän 10 miljardiin näistä rahastoista, jossa Euroopan valtiot ja varsinkin uudet jäsenvaltiot pelkäävät, että, että, että rahat menevät projekteihin Länsi-Euroopassa. Onko tämä näin vai ei? Tai suurimmalta osin raha menee Länsi-Eurooppaan, koska sitten tietenkin voidaan pelätä, että joka meidän täytyy hoitaa. Nimittäin suuri osa nykyistä projekteista ei ole ei sijoitu uusiin jäsenmaihin, vaan pikemminkin vanhoihin jäsenmaihin. Ja siksi minun kysymykseni on, onko olemassa mahdollisuutta, että tällaiset ongelmat saadaan pois. Sitten viimeinen kommentti on vielä ongelmi, ongelma tässä sananvalinnassa. Tämä juttu, joka liittyy innovatiivisiin rahoituksiin, on on arvioita, joiden mukaan innovatiivinen rahoitus on vähän sellainen äh, vaan kom, äh, äh, uusi sana korruptiolle. Mr. Kumutsakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille niille, jotka ovat tehneet tämän tutkimuksen. Tämä on tärkeää. Tämä, tässä tutkimuksessa kuvataan hyvin mutkikasta tilannetta. Kyse on rahoitusjärjestelmästä, joka on äärimmäisen mutkikas. Ja siksipä kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Itse asiassa halusin esittää kysymyksen hankejoukkolainoista, joten kollegat ovat jo sen tehneet, joten yleisempi kysymykseni koskee rahoitusjärjestelmän monimutkaisuutta. Kysymykseni kuuluu siis, Missä te uskotte ongelmien piilevän tasan tarkkaan? Missä ongelmat ovat? Ja minkälaista käytännön parannusta tähän järjestelmään voidaan saada aikaan niin, että se virtaviivaistuu ja tehostuu ja muuttuu tuottoisammaksi? is Meissner, two minutes please. Kaksi minuuttia, Rova Meissner. Kiitoksia. Tarvikkaan niin paljon. Kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, minusta on ollut 230 miljoonaa, joka pitäisi ottaa käyttöön Euroopan äh, tason rahoina äh, projektibondeja varten äh, lisärahan rekrytoimiseksi. Se on kysymys, että mihin se 10 miljoonaa jäi. Sitten toinen on se, joka liittyy projektibondeihin. Eikö puhuta siitä, että me meidän haluamme löytää innovatiivisia rahoittajia – on kysymys myös vakuutussektorista, koska tässä tähän liittyy riski ja minkälaisia mahdollisuuksia tässä on, että saadaan lisää rahoittajia. Ja kolmas kysymykseni, tämän oikein totesitte, että nykyisessä tilanteessa monet prioriteettiprojektit ovat jääneet jälkeen aikataulussa ja meillä on tämä use it or lose it lauseke, eli jos ei ajoissa päästä eteenpäin, niin silloin raha katoaa onko olemassa jonkinlaisia rajoja Euroopan lisäarvon osalta, että, että joissakin projekteissa ei voida käyttää use it all use it, koska muuten koko projekti menee hukkaan. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. No, suurin osa ihmisistä on yhtä mieltä siitä, että rahoja ei ole tarpeeksi Minulla on viisi kysymystä, jotka liittyvät tähän rahapohdintaan. Ensinnäkin, millainen prioriteetti annetaan tietyille asioille? Onko paikallinen vai globaali hanke, ympäristöön vaikuttava ja niin edelleen. Toinen kysymys. Tässä jäsenvaltioiden maksut ovat kaikista tärkein resurssi. Millä tavalla voidaan kolme tavoitetta sovittaa yhteen? Ne, niitähän, sovitetaan, niitähän sovelletaan kaikkien jäsenvaltioihin, 27 jäsenvaltion. Millä tavalla voidaan sovittaa tätä rahoitusta erilaisiin tavoitteisiin. Kun jäsenvaltio voi saada kohesiovaroja ja rakennevaroja ja vielä kolmannestakin lähteestä varoja, niin millä tavalla yhteensovitetaan tämä rahoitus eri hankkeille? Sitten nämä kohesiovarat, 10 miljardia, jotka Euroopan verkoston verkkojen Eurooppa-välinen kautta käytetään. Millä tavalla tässä saavutetaan asianmukainen sekoitus näistä varoista eri hankkeisiin? Sitten on kansallisia vaatimuksia, samoin kuin alueellisia vaatimuksia näihin kohesiorahastoihin. Millä tavalla näihin suhtaudutaan? Thank you. Finally, Mr. Van Essen, just from me, one question. Herra Van Essen, vielä minä esittäisin yhden eh, kysymyksen. Kun tarkastellaan yksityisen ja julkisen kumppanuutta, eh, miten usein niissä on yhteisöllistetty riski ja eh, yksityistetty sitten voitot? Olkaa hyvä, teillä on vastausvuoro. Okay. Hi, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Minäkin kuulun tähän tutkimustiimiin. Nimeni on Robert Payne. Tässä oli aika monta kysymystä. Yhteisiä teemoja kuitenkin. Hankejoukkolaina PPP. Ja kiintoisa kysymys äh, avuista, avuista, riippuvuudesta ja miten niistä päästäisiin eroon. Hankejoukkolainat ovat ihan kiintoisa kysymys minulle, koska olin S&Pn Standard Poor'sin luokitusviranomainen. Niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että markkinat eivät ole ollenkaan selkeät. En tiedä, tämä koko hanke, joko aloite on epäselvä. Me suurin piirtein tiedämme, mitä, mihin se pyrkii. Eli tarkoitus on tarjota lainaa niin, että tietyille lainan omaajille annettaisiin hiukan helpotusta. Olen pahoillani, että joudun tässä nyt hiukan mukeltamaan. Englanniksi tämä tarkoittaa sitä, että halutaan saada aikaan sellaisia hankkeita, lainahankkeita, jotka, joita institutionaaliset sijoittajat voisivat, joihin voisivat investoida, kuten eläkerahastot. Olen puhunut tästä asiasta useidenkin kanssa. Esimerkiksi suuret luokituslaitokset ovat vielä hiukan epäselvillä vesillä yksityiskohdista. En vielä tiedä, tuleeko hankejoukkolainajärjestelmä tuomaan muassaan sitä hyötyä, mitä se, mihin se pyrkii. Myös muutkin ö, luokituslaitokset ovat ö, olleet samaa mieltä, eli piru piilee yksityiskohdissa, kun emme tiedä vielä tarka- tasatarkkaan, mitä täällä ta- tulee tapahtumaan. Ö, yksi syy siihen, että meillä on tämä hankejoukkolaina aloite, on se, että ö, aiemmin vakuutusyritykset antoivat tällaisia ö, AAA lainoja muun muassa investo- infrastruktuurihankkeisiin. No tämä nimenomainen vakuutus sitten ähm, kaatui. No viime aikoina kuitenkin on tutkittu äh, asiaa uudemman kerran. Ja nyt tämä nimenomainen äh, vakuutus, Manilain vakuutus järjestelmä on taas olemassa ja etsii liiketoimintamahdollisuuksia. Eli on sellainen mahdollisuus, että jatkossa tarvetta hanke joukkolainoille tulee olemaan vähemmän, koska on tämä tällainen monolain vakuutus. Ja tällä tavalla eläkerahastot ja muutkin institutionaaliset sijoittajat voivat investoida. Tällä hetkellä siis tilanne on sangen epäselvä ja suosittu ehdottaisin kaikille, että tarkastelisitte tilannetta. Puhunpa sitten teille hiukan PPPistä, jos sallitte. Mitä PPPihin tulee, niin tämä tutkimustiimi, no me pidämme itseämme varovaisen innostuneina tästä aloitteesta ja sanoisimme, että tämä on hyödyllinen, jos sitä sovelletaan asianmukaisella tavalla. Ja onhan esimerkkejä siitä, että sitä ei ole asianmukaisesti sovellettu. Tähän liittyy paljon politiikkaa, paljon hämmennystä. ja myös väärin, väärää tietoakin on annettu. Ehkäpä puhuisin tässä hetken PPPstä. Olen tarkastellut asiaa ähm, luokituslaitoksen näkökulmasta. Jos me ajattelemme, kahta, katselemme kahta eri mm, sovellustusta, taloudellista infrastruktuuria ja sosiaalista infrastruktuuria, ja haluan selvittää tätä eroa myöhemmin. Kun puhutaan taloudellisesta infrastruktuurista, niin taustalla olevat varat ovat sellaisia, että ne tuottavat käteistä, Eli maksaja, käyttäjät maksavat palveluista, on ne tietulleja ja muita hankkeita. Ja myös vesisektorilla voidaan käyttää tällaisia maksuja, voidaan periä maksuja. Ja tässä puhutaan rahoitusratkaisuista, koska nämä käyttäjäkustannukset, maksut tuovat pöytään uutta rahaa. Ja tämä on ero taloudellisen infrastruktuurin ja sosiaalisen infrastruktuurin välillä. PPPitä käytetään molempiin. Kun puhutaan sosiaalisista infrastruktuureista, ei ole mitään käyttäjämaksuja. Eli kyse on sellaisista varoista, kuten koulut, sairaalat, sosiaalinen, yhteiskunnallinen tuettu asuminen. Nämä eivät luo käteistä rahaa. Ja PPPt eivät tässä yhteydessä ole mikään rahoitus, funding-ratkaisu, vaan se on financing-ratkaisu, rahoitusratkaisu. Ja Usein eh, hanke kestää 20-30 eh, vuotta. Eh, näin kauan menee ennen kuin valtio voi maksaa PP yksityiselle rahoittajalle. PPPiden suhteen ongelmia on ollut juuri tämän, tässä yhteydessä. Muun muassa Portugalin maantiejärjestelmä uudistetaan, koska ehm, valtion maksatukset yksityisille tarjoajille olivat luonteeltaan estäviä, haittavia. UKssa, Britanniassa UKn hallitus ilmoitti viime viikolla, että se aikoisi tukea tiettyjä sairaskassoja, joilla on ollut hankalaa nimenomaan PPP-sairaaloiden osalta. Maksuthan tulevat, maksatukset tulevat kestämään seuraavat 20 vuotta. Tämä järjestelmä on erittäin joustamaton juuri näiden maksusitoumusten vuoksi, ja luokituslaitokset ovat alkaneet jo vähentää luokituksia, ovat hyvin varovaisia tiettyjen kuntien osalta esimerkiksi Espanjassa. Siellä on edelleenkin PPPT olemassa olevia maksuvelvoitteita, jotka saattavat rajoittaa näiden kuntien ja hallitusten entiteettien, hallintoentiteettien fiskaalista tilannetta. PPP auttavat maksamaan, mutta eivät auta siinä, että mihin on varaa. Ja sen vuoksi poliitikot usein käyttävät sellaisia argumentteja, jotka ovat pikemminkin poli- politiikkavetoisia kuin muunlaisia. Mikä sitten tuo johtaa siihen, että on enemmän varaa. Mikään tietty rahoitusjärjestelmä ei tee ihmisestä sellaista, että hänellä olisi varaa pikemminkin kuin rahaa. Jos minä esimerkiksi ostan auto, ö, talon, ö, voin käyttää sitä jatkossa esimerkiksi ö, vakuutena jonkun muun hankkeen ostamiseen. Ja esim, esimerkiksi tietyissä maissa on sellaisia PPP-virren veisaajia, jotka lähtevät siitä, että tämä on nimenomaan ratkaisu siihen, että jatkossa on varaa ostaa uutta. Ei, PPPllä ei aiheuteta tilaa, jossa rahansaajalla on jatkossa varaa johonkin, vain hän vain saa rahaa. Sitten nämä mm, tuet. Me olemme tarkastelleet tukia. Ja olen myös aiemminkin tässä parlamentissa puhunut tuista budjettivaliokunnassa. Ja tämä on kyllä, niin viime vuosina on tapahtunut aika kiintoisia asioita, merkittäviä asioita. Kyse on yhteisrahoituksesta. Se tarkoittaa sitä, että te antajajärjestönä sen sijaan, että antaisitte tuen, koska tukiin liittyy se ongelma, että kun rahaa antaa ilmaiseksi, niin ihminen tottuu siihen, että sitä saa ilmaiseksi. Jos, is, jos, jos tuen lisäksi antaa pienen lainan, niin silloin mukaan tulevat myös lainaan liittyvät rahoitusmekanismit. Esimerkiksi hanke saa vaikkapa lainan antajilta ää, tietyn lainan, jolloin lainaaja joutuu ää, suhtautumaan paljon kurinalaisemmin kaikkeen. Hänellä on pieni osuus, joka hänen täytyy maksaa takaisin ja tämä tuo muassaan hallinnollista ja logistista vastuuta, joka liittyy rahan takaisin maksamiseen. Ja tärkeintä on se, että voidaan nähdä tietynlainen tiekartta. Sen sijaan, että olisi maita tai kuntia tai kaupunkeja, jotka, saa, jotka ovat apu, avusta riippuvaisia ja aina vain haluavat uutta apua, niin jos otetaan huomioon tällainen sekamalli, jossa apuun liittyy pieni lainamäärä, niin ajan oloon, kun taloudet paranevat, niin voidaan vähentää avun osuutta ja lisätä lainan osuutta. Ja tällä tavalla ihmiset pääsevät eroon apuriippuvuudesta, koska muuten saattaa käydä niin, että vuodesta toiseen annetaan vain avustuksia, tukia kollegallani voi olla jotain lisättävää vielä tähän ympäristönäkökulmasta. Yes, thank you very much. Kiitoksia ja kiitokset teille hyvät valiokunnan jäsenet näistä moninaisista mielenkiintoisista kysymyksistänne. Yritän vastata niistä suurimpaan osaan, kenties en kaikkiin onnistu, pahoittelen sitä. Ensimmäinen näistä liittyy tähän kannattavuuteen, ja tämä tietysti liittyy myös taloudellisiin hyötyihin, mitä uusi infrastruktuuri tuo. tuo. Liikennehankkeiden ö, hyödyn asianmukainen arviointi on avainasemassa. Jos esimerkiksi vertaa tätä oman maani alankomaiden käytänteisiin, niin joskus minusta tuntuu siltä, että tiettyjen hankkeiden arviointi Hollannissa on hankalampaa ja hienosyisempää kuin TEN-T-hankkeessa, jotka ovat paljon suurempia tietysti, joten tässä on vielä paljon parantamisen varaa. Ja riippumaton arvio esimerkiksi hiilivaikutuksista ja liikennevirroista ovat erittäin tärkeitä. Jos on suuria liikenne hankkeita, niin sama, tämä on tietysti hyvä, jos liikennevirtoja saadaan aikaiseksi. Tämä on taloudellisille luvuille hyvä asia tietenkin, mutta täytyy myös miettiä hankkeiden hiilivaikutuksia, ympäristövaikutuksia. Ne saattavat olla joissakin tapauksissa paljon huonompia. On erittäin tärkeää, että samoja liikennevirta-arvioita käytetään molempien asioiden arvioimiseen. Tämä olisi hyvin yksinkertainen sääntö, jota voitaisiin vaatia hankearvioinnissa – Molemmat arviot voisivat olla huomattavasti tarkempia ja ne ovat erittäin tärkeä seikka, jota täytyy tarkastella. Täällä esitettiin useita kysymyksiä siitä, miten nämä innovoivat instrumentit ja muut Onko varoja riittävästi? Meillähän on paljon näitä ongelmia jäsenvaltioille, joilla kenties ei ole riittävästi resursseja. Riittääkö tämä kaikki 540 miljardin käyttämiseen? No, emme tietenkään tiedä tätä, mutta olemme yhtä mieltä siitä, että on varsin todennäköistä, että rahoitusongelmia edelleen tulee olemaan. Ja yksi tärkeimmistä suosituksistamme on se, että on äärimmäisen tähdellistä Jokuhan täällä mainitsikin, että täällä pitäisi olla suunnitelma B. On erittäin tärkeää, että on tällainen suunnitelma B, jos mitä jos emme saa koko hankesuunnitelmaa toteutettua, koska varoja ei ole riittävästi, tai jos talous ei kasvakaan yhtä nopeasti kuin uskoimme vielä muut, muutama vuosi sitten. On todella tärkeää, että on valmis suunnitelma B. Tämän lisäksi täytyy olla myös hyvin selvät prioriteetit tällaisessa tapauksessa. Jossain tutkimusraportissa me luonnehdimme nykyy lähe, luonnehdimme nyky, nykylähestymistapaa tällaiseksi johtavaksi verkostoksi. Tämä on ihan hyvä, että kansallisia hankkeita yhdistetään tällaiseksi ydinverkostoksi, mutta ei sitä kymmenessä vuodessa voida tehdä. Tällähän voi olla vaikka mitä ennakoimattomia olosuhteita, joten täytyy oikein hyvin priorisoida, minne varat käytetään, jos mutkia matkaan tulee. Tämä on seikka, joka vaatii kyllä lisähuomiota meidän mielestämme. Yksi kysymyksistä liittyy sitten, katsotaanpas Niin, tuohon kollegani varmaan jo vastasikin. Niin yhteys Euroopan investointipankkiin. Muutama seikka tässä. Ensinnäkin jokaisella rahastolla on omat vaatimuksensa ja sääntönsä. Tietysti eri rahastojen välillä on yhteydet, mutta sanoisin, että komissio itse on vastuussa tnt hankkeesta esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineistä, kohesiorahastosta, säännöistä, joilla hallinnoidaan näitä, näiden varojen käyttöä. Tämä on ihan hyvä lähtökohta. Ja tietysti tällä on oma linkkinsä myös Euroopan investointipankkiin. Kenties sinä voit jatkaa tästä. E Pari sanaa Euroopan investointipankista olen konsultoinut sitä aika pitkään. Se on aika skitsofreninen organisaatio. Toisaalta se näkee itsensä Euroopan pankkina, EUn pankkina, tällaisen public policy kehittämisen pankkina. Kuitenkin jos tarkastelee sen käyttäytymistä, niin se on kaupallisesti suuntautunut aika aggressiivinenkin investointipankki. Kiintoisaa tai yksi kiintoisista asioista on se, että jos se on EUn pankki, niin miksi Euroopan unionin tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta tarkastella investointipankin kaikkia lainausoperaatioita. Euroopan investointipankki viime vuosina on lainannut valtavan mielettömän määrän rahaa, vuonna 2010 17 miljardia euroa. Ihmiset ajattelevat, että Maailmanpankki Washingtonissa on kaikkein suurin public policy pankki. Se on pikkupankki investointipankkiin verrattuna. Se investointipankki lainaa paljon enemmän. Ja usein, kun tarkastellaan investointipankin raportteja, kertomuksia, niin esiin tulee se, että aika epäterveellisellä tavalla fokusoidaan lainan määriin. Aina puhutaan laina tavoitteista, määrätavoitteista, ei lainauksen laadusta. Ja ehkäpä kannattaisikin harkita seuraavaa, koska Euroopan investointipankilla on selvästi vahva rooli. Eli jos se todella on EUn pankki, niin kyllä teidän tulisi sitä hiukan ohjailla. Jos te haluatte ottaa tällaisen käytännönläheisemmän näkökulman pankin lainausoperaatioihin, niin ehkä teidän kannattaisi tarkastella lainan myöntämisen laatua eikä vain määrää. Thank you, Rob. Kiitoksia. Sitten kysyttiin vielä tästä 10 miljardin korvamerkinnästä. Tämä on merkittävä kysymys. Pohdittiin, millä tavalla nämä varat käytetään. Voidaanko niitä investoida myös Eurooppaan? No, loppu. Vastaus on, että ei, nämä ovat edelleen osa kohesiorahastoa. Siihen pätevät kohesiorahaston säännöt. Virasto, joka hallinnoi kohesiorahastoja, hallinnoi näitä varoja, Eli tässä ei ole niin, että tämä olisi jotenkin siirtynyt verkkojen Eurooppa-välineen varoja kokonaisuudessa voitaisiin käyttää siellä sun täällä. Se on yhä osa kohesiorahastoa. Ja kohesiorahaston säännöt pätevät. Tätä kannattaa myös aina korostaa. rajat ylittävät hankkeet, millä tavalla näitä arvioidaan, miten arvioidaan, kuinka paljon varoja käytetään tässä, onko jo selvää näissä uusissa suuntaviivoissa ja hankeluetteloissa, miten varoja käytetään näihin hankkeisiin. Ei tämä ole vielä selvää. Tietysti tässäkin tulee olemaan tiettyä kilpailua. Säännöt ja suuntaviivat ja priorisoinnit rajayhteistyössä. Tämä on tietysti olemassa. No, piru piilee pikku asioissa. Priorisointi on asiakirjoissa mukana, mutta miten se materialisoituu? Miten varmistetaan se, että varat todella käytetään ja priorisoidaan tämän tyyppisiin ö, rajahankkeisiin? kokonaisstrategiset tavoitteet, niiden täytyy myös olla samalla suunnalla. Miten tämä saadaan sitten kentällä toteutumaan? Tähän tarvitaan, tarvitsee kiinnittää huomiota. Joku mainitsi täällä ex post tarkistukset, mutta kysymys ei ole pelkästään niistä, vaan myös etukäteiseksi antetarkistuksista. Tässä nyt ei ollut vastaus varmaan kaikkiin kysymyksiin, pahoittelen, mutta aika rientää just hang on a minute, Michael, so we can be here all day here. I've got... <laughs> Joo, kollegojen puolesta voidaan varmaan olla koko päivä täällä. On the sheet Minulla yksi kysymys näistä johtopäätöksistä 2009-2010, mikä on kahden osan välinen suhde, prioriteettiprojektit ja sitten rahoituksen tehokkuus. Do you have a specific question that wasn't answered? Ja silloinkin, Mikael, niin, minun kysymykseni ei vastattu että mitä näitä kokemuksia, mitä, mitä kokemuksia on saatu projekteista rajat ylittävällä tasolla. Eh, kaikkihan puhuvat siitä, Euroopan lisäarvo on rajat ylittävällä tasolla, mutta mitä tehdään, mitä on tehnyt ja mihin rahaa on mennyt. Ja jos te sanotte, että, että päivitetään nykyiset väylät tai sitten tota, rakennetaan uudet, niin mikä on se lisäarvo loppupeleissä? Maybe to start with this final... Okay, yeah. If you can clarify the two yeah. dots and then where does all the money go? That would... be... Niin, selvennetään nämä, että mihin kaikki raha menee. Se olisi todella kiva kuulla. Yes. Hang on, Miss Gesine. I know... no, I, I, I, ich habe auch noch... Mm, minullakin oli... Nein. Minullakin oli... Use it or lose it. Use it or lose it. Ja Euroopan lisäarvo. Onko tässä ristiriita? Se on tärkeää rahateknisesti. Use, use it or lose it, it's not so... Use it or lose it. Niin, tämä käsite ei tätä ole vielä kovin vahvasti tarkasteltu. Miten tätä on arvioitu näissä asiakirjoissa? Ei tämä ole niin vahvasti vielä esillä meidän tutkimusraportissamme. Joten en kovin tarkemmin voi tähän nyt sitten puuttua. Kyllä me olemme sitä tarkastelleet, mutta kenties me voimme sitten ottaa hieman enemmän tästä asiasta mukaan tutkimusraporttiin rajat ylittävät hankkeet. No on selvää, että nykyrahoituskaudella on ongelmia rajat ylittävissä hankkeissa. Tämän vuoksi tämä on yksi näistä uudelleen tar- politiikan uudelleentarkastelun korostetuista kohdista. Tällä hetkellä on ehdotuksia, joiden mukaisesti pitäisi olla enemmän asettaa prioriteettiaseman rajat ylittäviä hankkeita. Yksi ongelmista on se, että on joskus tällaisia hankkeita hankalampi koordinoida. Ei se, että sanotaan, että ne ovat ensisijaisia, tarkoita sitä, että ne tapahtuvat. Mutta ainakin se on askel eteenpäin, jotta voidaan asettaa ne ensisijaiseen asemaan. Sitten puhuttiin siitä, että prioriteettihankkeet laahavat jälkijuunassa ja rahoitusta ei ole riittävästi. No mielestäni ei ole totta, että kun jotkuthan näistä ovat ei ole totta, että joitakin on aloitettu. Kenties näin on, mutta meillä ei ainakaan ole tietoa siitä. Kenties tässä joku linkki on nyt. Itse olin mukana joidenkin prioriteettihankkeiden suunnittelussa, mutta niitä ei ole aloitettu, koska rahoitusta ei ole ollut riittävästi. Tässä on aivan selvä linkki näiden kahden välillä. Jos varoja ei ole, niin vaikeahan on aloittaa mitään hanketta. Toivottavasti etsitte jotain tämän tyyppistä vastausta. Kiitoksia. Herra Fanesen ja herra Bein, kiitokset teille molemmille. Todella oli mielenkiintoista kuunnella teitä tänään. Tiedän, että tämä tutkimus, jonka esittelitte, on tutkimusluonnos. Se ei ole mikään lopullinen tutkimusraportti. Tähän voi vielä lisätä asioita ja oletan, että siellä on myös monia asioita, joita sieltä voitaisiin ottaa poiskin, en tiedä, mutta on mielenkiintoista oli mielenkiintoista kuunnella teitä ja valiokunnan jäsenillä on paljon kysymyksiä, eritoten yksityisen julkisen kumppanuudesta. Monethan meistä ovat poliitikkoja täällä, mutta tiedätte, että tässä on riskit sosialisoitu ja voitot kerätty omiin taskuihin. Olisi hyvin mielenkiintoista sitten saada vielä seuranta tähän ja kenties pystyä vastaamaan myöhemmin sitten yksityiskohtaisemmin näihin kysymyksiin. Haluan kiittää teitä molempia siitä, että tulitte tänne valiokuntaan kertomaan meille tästä tutkimuksesta. Minä en ole koskaan ennen tavannut ketään, joka olisi ollut luottoluokituslaitoksessa työssä. Mä te muistatte nämä luottoluokituslaitokset, joita kritisoimme pari viikkoa sitten Strasbourgissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun sellaisen henkilön tapasin, sieltä. Kiitokset. Ja me odotamme nyt lopullista tutkimusraporttiamme raporttianne ja olemme varmaan yhteyksissä valiokunnan ja teidän välillä. Kiitos. Okay, so Antonio, you now know everything you need to know about... No niin, Antonio, nyt tiedät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää hankejoukko lainoista. Ja mielenkiintoista kyllä nämä herrasmiehet sanoivat, jos haluat Antonio olla yhteydessä heihin näistä hankejoukkolainoista, niin herra Bates oikein mielellään yksityisestikin keskustelee kanssasi niistä. Seuraavaksi esityslistalla meillä on äh, lausunto budjettivaliokunnalle Antonio Kantianilta. Ja aiheenahan, niin muistan teille vielä, että mitään versiota meillä ei ole tästä englanniksi, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin, koska budjettivaliokunta menee vauhdilla eteenpäin asian suhteen. Joten Antonia, annapa sinulle heti puheenvuoron. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin kyllä kiinnostuneena, mutta kyllä tämä varmasti, eh, tämä keskustelu olisi ansainnut pidemmän vastauksen kuin kahden minuutin. Minä en ollut oikein tyytyväinen tähän vastaukseen. Olisi ollut mukavaa, jos olisin voinut vielä esittää lisäkysymyksen. Kyllä mielestäni... Voinko nyt todellakin sihteeristön kautta. Herra Vein hyvin selvästi sanoi minulle, että jos tarvitset vielä selvennyksiä tai sinulla on kysymyksiä aiheesta, niin oikein mielellään voit sihteeristön kautta nuo kysymykset toimittaa hänelle ja hän voi vastata sitten. That's it. Kiitoksia. Niin, mennäänpäs nyt sitten tähän asiaan. Tämä ikään kuin ja on jatkoa sille, mitä juuri äsken kuultiin. Mielestäni meidän tulisi perehtyä tähän aloitteeseen, hankejoukkolaina ha- aloitteeseen, vaikka se onkin vielä pilottivaiheessa. Meidän tulisi ö, ottaa se osaksi omaa ajattelutapaamme. Tämä on ihan uudenlainen aloite. Käytännössähän kyse on siitä, että ö, se on jatkoa niille rahoitustoimille, jotka me jo tunnemme. Meillä on oma budjettimme, jotka on kohdennettu Euroopan laajuisiin liikenne- ja energiaverkkoihin ja erilaisiin innovaatioihin. Tämä Euroopan investointipankin aloite mahdollistaa uudenlaisen rahoituksen. Se mahdollistaa tai pikemminkin täytyy sanoa, täytyy vielä hiukan syventää tätä, koska jos me pysähtyisimme tähän, niin tämä ei vielä riittäisi tämänhetkiseen taloustilanteeseen, jossa me olemme. Eli kyse on siitä, että tällaiset projektiyhtiöt antavat lainoja, jotka investointipankki takaa. Ja ne ovat erittäin tärkeitä infrastruktuurien, ähm, infrastruktuurien toteuttamiseksi. Se on erittäin tärkeä ensimmäinen askel, koska ne ovat erittäin tärkeitä markkinoiden kannalta. Ja ne sidosryhmät, jotka ovat osallistuneet komission äh, konsultaatioon, ovat olleet tätä mieltä. Eli on tärkeää, että puhutaan paitsi valmiista hankkeista, myös sellaisista hankkeista, joiden avulla voidaan varmistaa se, että tätä instrumenttia voidaan käyttää myös jatkossa. On siis tärkeää, että me otamme tämän aloitteen käyttöön mahdollisimman nopeasti ennen kuin lähdemme rahoitusnäkymiin 14.2020 mehän olemme jo menettäneet paljon aikaa. On erittäin tärkeää, että tämä hanke täytyy toteuttaa niin pian kuin mahdollista. Ja tämä onkin ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa. Eli meidän on vähän niin kuin pakko tehdä enemmän tämän asian suhteen. Se täytyy hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Toinen seikka oli, olisi hyvä, jos se olisi laajemmin saatavilla ja että sen rahoitus olisi laajempaa. Meiltähän, meillähän on omassa budjetissamme määrärahat TEN T-verkkoja varten, mutta mielestäni tällä toimella meidän tulisi saada aika vielä enemmän rahoitusta. Rahoitusta voitaisiin siis parantaa. Minä kuitenkin siis, minä siis puollan tätä hanketta, mutta meidän tulisi olla paljon kunnianhimoisempia. Erityisesti Aivan kuten tämän lausunnon perusteissa sanotaan, perusteluissa sanotaan, niin mielestäni, jos me haluamme olla realisteja, niin me emme, voimme, me emme voi ajatella, että me voimme tällaisia liikenneverkostoja toteuttaa ainoastaan budjetista. 20 seitsemän on aivan liian vähän, ei todellakaan riitä Euroopan laajuisiin verkkoihin. Ja sen vuoksi eh, tämä hankejoukkolaina-aloite on todella toteutettava nopeasti eh, niin, että se vastaa muihinkin kuin lyhyen ja pit- keskipitkän eh, tähtäyksen tarpeisiin. Ja voimme todella tehokkaasti hallinnoida infrastruktuureja Ja haluaisin kiinnittää huomionne seuraavaan. Suurin osa hankkeista ei vielä välttämättä ähm, eivät valmistu äh, nopeasti. Me tarvitsemme äh, riittävästi aikaa, olipa kyse sitten kansallisista tai alueellisista hankkeista. On tärkeää, että ne saavat äh, riittävän rahoituksen. Tällä hetkellä, tällä hetkellähän olemme sellaisessa tilanteessa, jossa taloustilanne on äärimmäisen hankala ja meidän on oleellista virkistää Euroopan unionin taloutta. yksi keino päästä tästä talouskriisin tunnelista ulos on virkistää infrastruktuurihankkeiden toteuttamista. Ja on tärkeää, että että ähm, rahoitus ei tule ainoastaan projektiyhtiöistä, vaan että se tulee myös itse Euroopan unionin rahoituksesta, esimerkiksi investointipankista tai muista välineistä, muista lähteistä. Ja että kyse on sellaisesta rahasta, jonka tarkoitus on nimenomaan toteuttaa Euroopan etujen mukaisia infrastruktuurihankkeita. Mehän olemme jo keskustelleet näistä suuntaviivoista. Eli neuvoston ja parlamentin tehtävä ei ole hyväksyä muiden tukuttamia prioriteetteja. Tähän koko äh, hankejoukkolaina-aloitteeseen kuuluu erittäin tärkeä taloudellisen hallinnoinnin äh, elementti, äh, eli myös Euroopan, eurooppalaisilla koordinaattoreilla on erittäin tärkeä rooli esitettävänään. Ja uskon, puheenjohtaja, että tämä poliittinen ehdotus kaikkien muiden niiden rahoitusinstrumenttien lisäksi, joita meillä on, on se, jonka avulla voimme hankkia rahaa myös markkinoilta – ja onhan selvää, että me emme voi toimia yksin, eikä kukaan, yksikään osapuoli ei voi toimia yksin, koska rahaa puuttuu niin paljon. Tämä on minun ö, tapani tulkita ö, <clears throat> niiden tahojen tunnot, jotka haluavat mielellään toteuttaa tärkeitä infrastruktuurihankkeita, mutta, jo, mutta joilla ei ole riittävästi siihen rahaa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kancha, Mrs. Kiitokset ja rouva Ajala SDstä. Kiitos puheenjohtaja. Niin todellakinhan minä haluaisin kiittää herra Pancharia tästä öö, tekstistä ja siitä, millä tavalla hän on esitellyt tätä uutta öö, instrumenttia, joka jollakin tavalla vanhan instrumentin uudelleen lanseeraa se antaa uutta kapasiteettia EUlle, mitä tulee hankerahoitukseen. Olen yhtä mieltä tarpeesta nopeuttaa ja tehdä kiireelliseksi tämän, koska mitä nopeammin nämä, nämä hankkeet saadaan käyntiin ja voidaan ennen kaikkea identifioida ensimmäiset investoijat tulevaisuutta varten, sitä parempi. Minulla on vain muutama kysymys tässä valmistelijalle. Voidaanko tässä pilottivaiheessa jo ö, ennakoida sitä, millaisiin hankkeisiin tässä käytetään varoja ajatellen näitä eurooppalaisia hankkeita, vainko näihin käytäviin, hankkeisiin vai, vainko perusverkostohankkeeseen, vai olisiko mahdollisuus avata hankkeita myös kansallisella tasolla, mutta eurooppalaisin ehdoin. Ajatellen tässä tätä globaalia verkostoa. Tämän avulla voitaisiin nimenomaan lisätä investoijien määrää näissä hankkeissa. Toinen kysymykseni on seuraavalla. Millä tavalla voidaan hyödyntää Euroopan investointipankin kokemuksia, mitä tulee hankkeiden valmisteluun ja loppuun saattamiseen hankkeiden, jotka ovat näiden rahoitussäännösten alla. Ajatellen myös tulevia eurooppalaisia, yleiseurooppalaisia verkostoja. Meidän täytyy miettiä tässä Euroopan investointipankin kokemuksia ja kenties näillä kokemuksilla voidaan auttaa niitä jäsenvaltioita, jotka tällä hetkellä ovat äärimmäisen vasta hankaisia, kun ajatellaan TEN hankkeiden budjettien täydentämistä sen lisäksi, että kohesiovaroista tulee nämä 10 miljardia. Meillä on pilottihankkeet ja niitä seuraavat instrumentit, niin kenties voitaisiin ottaa nämä kokemukset sitten investointipankista mukaan, kun valmistellaan näitä tulevaisuuden hankkeita niin, että näistä hankkeista tulee myös tulevia investoijia silmällä pitäen houkuttelevia. Herra Dibaka. Van mijn kant natuurlijk eh, eh, Kiitoksia esittelijälle. Minusta tämä projektiosio on tärkeä elementti ja me tarvitsemme sitä myös infrastruktuuriverkkojen rahoitukseen, mutta rahoitus valtion taholta ei yksinkertaisesti riitä ja tällä on kuitenkin huomattavia vaikutuksia jäsenvaltioiden budjettitilanteen. Siksi meidän täytyy ehdottomasti saada mukaan yksityisiä sijoittajia. Ja sehän on mahdollista, se on käynyt selväksi tästä tutkimuksestakin. Ja tähän tarvitaan myös kurinalaisuutta ja, ja silloin voidaan saada myös yksityistä rahaa mukaan. Pilottihanke pitäisi saada nopeasti eteenpäin. Myös yksityissijoittajat pitävät tätä tilannetta positiivisena, mutta tähän liittyy myös muita kysymyksiä, kuten läpinäkyvyys, konkreettinen täytäntöönpano ja kaikki nämä pitää ottaa huomioon. Siksi myös vetoomus komission suuntaan, että sieltä pitäisi tulla nopeasti arviointi e, siitä, että miten nämä hankkeet on sisällöllisesti suunniteltu ja pantu täytäntöön me emme voi hyväksyä sitä, että kaikki jää hyvin epämääräiseksi ja jolloin ö, yksityissijoittajat oikeastaan kavahtavat näitä hankkeita. Tämä on prioriteetti koko valta, valiokunnalle ja koko parlamentille. Me ei tukea sitä, että tämä saadaan nopeasti liikkeelle ö, pilottivaiheeseen, jotta, ja tähän tarvitaan tietenkin arviointia, ja meidän pitää nähdä, kuinka tehokkaasti voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta myös yksityiset sijoittajat ovat kiinnostuneita näistä hankkeista. Kiitos. Rova um. Kiitoksia. Niin. Nämä projektibondit ovat mielestäni myös siinä valossa, mitä olemme aikaisemmin kuulleet, väline, joka ei todellakaan – ole sovelias kaikkiin mahdollisiin projekteihin ja esittelijä jo oikein totesinkin, jos, jos projektin kesto on kovin pitkä, kunnes mahdollisista voittoa tulee, niin voidaan aina kysyä, kuka maksaa ja missä sitten voitot tulevat näkyviin. Tämä on oikeastaan sellainen asia, joka ei välttämättä aina ja välittömästi näy. Siksi tästä syntyykin vaikeus ja havainnollistan tätä asiaa yhdellä esimerkillä. Silloin eräässä paikassa rakennettiin moottoritie. Ne Tirolin asukkaat eivät suinkaan voittaneet tästä, vaan, vaan tämä loi paremman yhteyden Italiaan. Eli nämä yhtälöt eivät aina toimi. Tämä on tietenkin vaikeus myös yksityisille sijoittajille, ellei puhuta pelkästään rakentamisesta, se on, vaan kun puhutaan esimerkiksi väylien käytöstä. Tässä meillä on suuri ongelma missä yksityiset sijoittajat voisivat kokea vaikeuksia, koska tässä täytyy saada selkeämpi, suorempi yhteys, jotta hyöty käy ilmi, jotta nämä investoinnit voisivat toteutua. Epäsuorasti se ei onnistu. Ei ole kysymys pelkästään rakentamisesta, mutta vaan että siitä, että infrastruktuurin rakentaminen on myös mielekästä, että siinä on myös eurooppalaista lisäarvoa, niin että se ei jää pelkästään abstraktille tasolle, niin että meillä on vain rata tai tie rajan yli, äh, rajan yli toiselle puolelle, niin siihen me tarvitsemme äh, selveä selkeyttä. Ja siksi eurobondit pitäisi, nämä bondit pitäisi äh, tehdä niin, että määrittelemme selkeästi, mitkä ovat kriteerit ja mitkä ovat edellytykset, jotta siitä saadaan mielekäs hankke. Ja meidän täytyy myös selvittää, minkä tyyppisiä kannustinvaikutuksia eh, tällä saattaa olla kullekin osa jäsenvaltiolle. Toisin sanoen, jos myös Itävalta velkaantuu ja kaksi muuta valtiota sitten nettoa tästä hankkeesta, niin silloin tästä hankkeesta tuli ihan vaikeampi. Ja sitten semminkin, jos nämä voitot ovat olettavissa vasta 30 vuoden päästä, niin siinä meillä nyt tulee lisää ongelmia kun ajattelemme reaalitaloutta, joka on kuitenkin meille tärkeää jos me ajattelemme vain äh, rahatalouden äh, voittoja, silloin tilanne on toisenlainen. Silloin voidaan kierrättää rahaa kolmeen otteeseen ja kaikki voittavat. Mutta jos ajattelemme sitä, että meillä on reaalinen hyöty reaalitaloudessa, jota me haluamme luoda, niin silloin meillä on vaikeus edessämme, ellei me, me heti kättelyssä määrittele selkeästi ja tarkasti. Äh, sit, ja meidän, meidän täytyy myös luoda, varmistaa se, että uskottavuus syntyy markkinoilla. Sitten on kysymys tästä uskottavuudesta ylipäätään koko arviointiprosessissa, kun arvioidaan Euroopan rahoitusvälineitä, niin tässä on tullut koko ajan takkiin, koska nämä välineet eivät ole olleet riittävän uskottavia Yksi väline on tietenkin arviointi, se on selvä, mutta kun siitä tehdään johtopäätöksiä, niin sitten se täytyy vaikuttaa myös projektin kokoon ja sijoittajien suorituskykyyn ja tältä pohjalta sitten mahdollisiin voittoihin, koska muussa, omassa, muussa tapauksessa koko homma menee pieleen. Myös kansainväliset rahoitusyhtiöt saattaisivat olla kiinnostuneita siitä, missä tulos tai missä voit, netto kalahtaa, kilahtaa kassaan ja kuinka uskottavaa tämä on noin pitkän aikavälin rahoituksen kannalta. Tätä minä kyllä epäilen, että pääsemmekö me tässä ylipäätään eteenpäin. Minä edelleenkin kaipaan tällaista viisasta raportointia ja selkeää kriteerien määrittelyä komission puolelta, koska tähän mennessä esitetty on minun mielestäni ja olen myös näyttänyt sitä muille, niin oikeastaan tämä nykyinen esitys ei todellakaan anna kellekään innostusta lähteä sijoittamaan. Ja, ö- niin, kiitoksia kollega Kanshanille tästä mietinnöstä. Minulla on pari teknistä kysymystä. Valintakriteerit ymmärtääkseni tässä pilottivaiheessa ovat niitä, joita nyt sovelletaan TEN-verkkoihin, Euroopan laajuisiin verkkoihin, ja nämä näkyvät myös tulevaisuudessa, mutta yhteistyö Euroopan investointipankin kanssa muuttuu. Merkitseekö tämä, en nyt halua olla niin kriittinen niin kuin edelliset puhujat, tätä tutkimusta käsiteltäessä, mikä tulee olemaan Euroopan investointipankin rooli? Onko sen lausunto ratkaisevaa projektien valinnassa – vai ovatko nykyiset kriteerit niitä kriteerejä, jotka, joiden pohjalta ensimmäinen valikointi tehdään, ja sitten rahoitusnäkökohdat Euroopan investointipankin tasolla tulevat sitten vasta sen jälkeen päätettäviksi. Tämä oli ensimmäinen. Toinen kysymys. Nythän meillä on rinnakkain useitakin välineitä. Voidaanko niitä yhdistää näissä projekteissa vai sulkevatko ne toisensa pois? Kolmas kysymys vielä kerran. Minusta on hyvä, että puhutaan jopa 20-kertaisesta kerrannaisvaikutuksesta. Olisi kiva kuulla myös komissiolta, onko tämä kerrannaisvaikutus tänä päivänä tätä suuruusluokkaa. Ja sitten lopuksi ehkä kollega Kansiolle. Hänen mietinnössään ymmärtääkseni hän haluaisi mennä hieman pitemmälle kuin nykyisiin, nyky, pelkästään nykyisiin välineisiin että millä tavalla näillä bondeilla voidaan jopa vähentää riskiä ja helpottaa sitten rahoittajien mukaantuloa. Olisi mukava tietää, miten te suhtaudutte näihin tähän vastuuseen. Kuka sen askeleen ottaa? Onko se Euroopan komissio vai pikemminkin ne yhtiöt, jotka pyörittävät näitä projekteja, tai sitten yksityiset sijoittajat? Messis Maisna. Kiitoksia. No ensinnäkin 2012-2013 on tämä pilottihankkeiden vaihe. Sehän on jo päällä, siksi kiirettä on, jos me haluamme siinä onnistua. Tämä on kunnianhimoinen hanke, joka on päällä. 230 miljoonaa ja 4,6 miljardia on tarkoitus saada. Siitähän Olli Rehn puhui, että se olisi mahdollista ja komissiossa on paljon asiaa fundeerattu. Siksi voidaankin kysyä suoraan komissiolta, eikö sieltä voitaisiin saada vähän enemmänkin tietoa tai enemmänkin fyffejä liikkeelle, koska onko se mahdollista saada näin paljon rahaa liikkeelle, koska 2013 mennessä täytyisi todistaa tämä. Me, me pystymme rekrytoimaan rahaa, se on nähty aikaisemminkin. Ja konkreettinen kysymys, olenko ymmärtänyt oikein, että 2000 230 miljoonaa jyvitetään tiettyihin eriin ja sitten se selvitetään, että toteutuuko se projekti näin ollen. Sitten tulee vielä EIP-raha päälle ja silloin meillä on tavallaan puskuria, jolla voidaan houkutella yksityistäkin rahaa näihin hankkeisiin. Ja toiseksi, onko jo tiettyjä käsityksiä komissiossa siitä, että mistä projekteista voisi olla puhe? Ehkä, ehkä te ette halua vastata, mutta olisi silti kiva kuulla. Thank you, Kiitoksia. Ennen kuin pyydän komission puheenvuoron, niin minä vielä esittelijälle tai valmistelijalle herra Kansianille toisen esille sen, mitä herra Bain sanoi vastatessaan kysymyksiin. Nämä hanke joukkovelkakirjat, miksi ne ovat niin, jos ne ovat niin valtaisa menestys, niin miksi vasta nyt kuullaan varoituksia sitten rahoitusinstituutioilta ja minä en oikein tiedä kyllä. Minä jo hyvin varhain kuulin, kun herra Barroso esitti näitä hankejoukkolainoja ratkaisuna ihan kaikkeen. Ja sitten meillä oli kaikkien valiokuntien puheenjohtajien kokous ja siellä kyselin sitä, että onkohan tämä nyt oikea tapa. Tässä on erilaisia hankejoukko lainajärjestelmiä. Edes yksityisen ja julkisen sektorin systeemit eivät aina ole toimineet. Näyttäisi siltä, että tässä muotiin palaa nyt tällainen muodista poistunut hankerahoitusmalli. Tämä on tällainen elämän kiertokulku. Kaikki täytyy ottaa huomioon, mutta aikoinaan tuntui siltä, että nämä joukko, hankejoukkolainat olivat ikään kuin ratkaisu ja lääke kaikkiin sairauksiin. No mutta nyt komission edustajan puheenvuoro. Päättäkää te, kuka siellä puhuu. Jos molemmat puhumme lyhykästi, Brian, sopiiko se niin? Kollega aloittaa minä sitten myöhemmin Juu, kyllähän se passaa. Minä tiedän, että te olette Giovanni joka asiassa asiantuntija. Kyllä arvostan tätä, että annatte muillekin puheenvuoron. Kiitoksia kovasti, että saan puhua ensin. Yksi aiemmin kuulun tutkimuksen esittelyn tuloksista tuli ilmi se, että toistaiseksi TEN-verkkojen rahoituksen osalta on tullut esiin, että tässä rahoituksessa on useita pullonkauleja, jotkut liittyvät hallintoon, jotkut koordinaation puutteeseen. Joka tapauksessa erityisesti korostettiin hankkeiden riittämätöntä rahoitusta. Joten tämä on yksi niistä seikoista, joihin hankejoukkolainoin haluamme puuttua tarkoitus on vetää puoleen institutionaalisia sijoittajia, vakuutusyhtiöitä, eläkerahastoja, sellaisia, joilla on äm, varaa investoida pitkällä tähtäyksellä. Yritämme saada nämä tahot infrastruktuurin rahoittamiseen niin, että voivat täydentää tai jopa korvata äh, pankkien lainoitus. Miksi ne pankit, jotka ennen antoivat hankerahoitusta aiemmin, eivät enää anna niin paljon kuin olimme kuvitelleet? Osittain siitä syystä, että on ollut kriisi ja rahat ovat olleet pitkän aikavälin lainoituksen lähde aiemmin ja nyt ne ovat muuttaneet käyttäytymistään. On myös uusia asetuksia, jotka liittyvät rahoittamiseen Ähm, ei ole enää tällaisia äh, kannustimia, joita aiemmin on ollut. Tähän on jo tässä tänäänkin jo viitattu. Eli me pyrimme täydentämään, siis täydentämään, koska meillä on suuremmat kunnianhimoiset tavoitteet rahoittamisen osalta, ja osittain haluamme myös korvata äh, sen taantuvan lainan tarjonnan, äh, jota pankeista tulee. Täällä mainittiin Yksi meppi tässä juuri sanoi, että tämä ei ole ratkaisu kaikkiin hankkeisiin. Kyllä, näin on. Ei tämä ole mikään yhden koon ratkaisu. Varmasti tulee olemaan tiettyjä hankkeita, ja yksi konsulttikin tähän viittasi, on tiettyjä hankkeita, joissa hankejoukko, lainakirjat ja pääomarahoitus ovat mahdollisia, sitten on sellaisia, joissa ei ole. Eli ähm, tuki, tukienkin täytyy viedä olla ydinkeino viedä eteenpäin infrastruktuurihankkeita. Ja sen lisäksi tulee olemaan muita rahoitustapoja. Ja näillä kohdennetaan, nämä kohdistetaan tiettyihin hankkeisiin ja saamme tällä tavalla lisärahoitusta pöydälle. Tämä on koko hankejoukkolaina asiankin avainelementti. elementti ja jo sinänsäkään hankejoukkolainet eivät tule ratkaisemaan kaikkia ongelmia, eivät sen enempää PPPssä kuin infrastruktuurien rahoittamisessakaan, eivätkä myös EIPien toiminnankaan osalta. sanotaan nyt näin, että siitä on keskusteltu tästä EIPstä. Mutta koska nyt tässä pilottihankkeessa olemme valinneet EIPn kumppaniksi, niin EIP, niin sille ei välttämättä ole helposti yksilöitäviä vaihtoehtoja. Enkä nyt aio tässä mennä kommenttien varsinaiseen sisältöön, mutta EIPllä on kyllä pitkät perinteet erilaisten hankkeiden rahoittamisesta, mukaan luettuna nämä prioriteettihankkeet. Täällä eräs jäsen mainitsi mahdollisuudesta valvoa hankkeita, eli hankkeita täytyy vielä jatkossakin valvoa, ja näiden ja, ja, ja taseeseen täytyy ilmaista se, että kyse on uudesta rahoituksesta eläkerahastoista ja vakuutusrahastoista. Eiväthän nämä rahastot ole innoissaan tulossa rahoittamaan, eivät ne koputa ovellemme, että haluan antaa teille rahaa, ei. Ja tähän liittyy tiettyä epävarmuuttakin. Se johtuu siitä, että ehdotus on lykkääntynyt Eh, on ollut viipeitä. Se pitää nämä instanssit ulkona varuillaan. Myös paitsi, että luokituslaajukset haluavat syynätä yksityiskohtia, niin myös eh, investoijat, vakuutusyhtiöt, eläkeyhtiöt, joilta me haluaisimme lainaa, haluavat perehtyä yksityiskohtiin, eivätkä he voi perehtyä yksityiskohtiin ennen kuin hanke on hyväksytty. Eli kyllä tämä on hyväksi tietyille hankkeille, ja tämä on tärkeämpää kriisin jälkeen kuin oli ennen sitä. Ja kyllä, EIP on yksi rahoituslähde. Mitä tulee tähän erityiseen ehdotukseen, jonka olemme saaneet Kanshanilta? No tämänhetkisessä tilanteessa, jossa nyt olemme, niin meidän täytyy pistää jonkinlainen katto budjetin menoille – ja se, että unioni laskee liikkeelle tällaisia obligaatioita, niin se antaa budjetille tietynlaista toimintavaraa. EUn budjettiahan ei ole rakennettu sillä tavalla, että se voisi vastata tulevaisuudesta, ja siksi me olemme keksineet tämän järjestelmän, jossa me käytämme budjettia välineenä, mutta me pistämme jonkun rajan sille, kuinka paljon käytämme, ja me tiedämme tasan, mikä on EUn budjetin vastuu. Tämä obligaatiokysymys on ihan erilainen kysymys. Se edellyttää budjetilta pidempiaikaista ja laajempaa vastuuta. Ja pilottihankkeessa tällainen ei ole vielä mahdollista. Kuten tiedätte, me luomme jo tietynlaista vastuuta budjetin suhteen, kun puutumme tähän rahoituskriisiin. Minä itse muun muassa Irlannille, Portugalille, Romanialle ja muille, Unkarille olen tarjonnut lainoja ja me olemme poikkeustapauksissa luoneet budjettiin tällaisen var- hätävaravastuun, mutta ei meilläkään marginaaleja ihan loputtomasti ole. Joten me emme voi tähän suuntaan nyt tällä hetkellä enää mennä. Eli meidän pitää pistää joku katto sille, kuinka paljon voimme mihin meillä on varaa. Täytyy katsoa, mikä on tämä budjetin altistuminen. Muussa tapauksessa altistamme unionin rahoitusfinanssiriskille. finanssiriskille. thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan konkreettisesti näistä itse hankkeista. Täällähän kysyttiin, millaisia hankkeita voitaisiin näillä hankejoukkolainoilla tukea. Niin kuin Thomas selvästi sanoi, niin joukko lainat ovat vain yksi työvälinelaatikon rahoitusvälineistä ja aikaisemmin iltapäivällä kuulimme tutkimuksesta esittelyn ja siinä tärkeänä viestinä oli se, että yksi rahoituksista, rahoitusmalleista on rahoituslähteiden sekoitus. Tässä on vielä aika paljon tulossa hankeputkesta erilaisia asioita ja täytyy varmistaa se, että eri investoijilla on selvyys erilaisista rahoituslähteistä. Ja voi, meidän täytyy pystyä auttamaan näitä hankkeita sellaisi, tulemaan sellaiseksi, että ne sopivat rahoitusvälineisiin. Joten vastauksena on se, että pilottivaiheessa hankkeet tulevat olemaan hankkeita, jotka ovat koko tässä kattavassa, samoin kuin ydinverkostossa TENTEen osalta. Alkuhankkeet tulevat olemaan sellaisia, todennäköisesti, joita jo ö, suunnitellaan. Euroopan investointipankki on nyt keskustelemassa hanke promottorien kanssa, mitkä voivat käyttää näitä hankejoukkolainoja. Ja EIPn kanssa tässä vuoden loppuun mennessä hoidetaan näitä konkreettisempia hankkeita ja pohditaan strategioita ja strategioiden kautta voidaan sitten miettiä, missä määrin voidaan käyttää näitä hankejoukkolainoja lainoja ja mitä muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää. Ja tietysti tässä tulee myös kansallisista budjeteista tukea tai EUn muista ohjelmista voidaan varoja käyttää. Jos mahdollista, niin pilottihankkeita tässä on, vaikka pilottivaiheet olisivatkin hyvin lyhykäisiä. Meidän täytyy EIPn kanssa hyvin huolellisesti pohtia tätä asiaa, eritoten näiden verkkojen Eurooppa-välineen käytön kautta. Meillä on verkkojen Eurooppa-väline, joka toivottavasti sitten ensi tai tulevien kuukausien aikana tässä hyväksytään. Ja näin meillä on riittäviä rahoitusvälineitä. 200 miljoonaa on ehdotettu liikenne hankkeisiin olemassa olevan TNT rahoituskuoren lisäksi. Ja on ajateltu, että tämä on järkevä määrä tässä pilottivaiheessa näitä tulevia hankkeita varten ja sitten merkittävämpää, merkittävämpää rahoitusta seuraavalla rahoituskaudella myös annetaan sitä mukaan, kun nämä hankkeet tästä kehittyvät. Toivottavasti olen nyt vastannut suurimpaan osaan näistä kysymyksistä. Ihan viimeinen vielä liittyi päätöksentekoon ja sen hallinnointiin. Täällä valiokunnassa jo keskustelimmekin. Loppujen lopuksi, aivan kuten kollegani tuossa sanoi, niin EIPn tase on se, jossa on, jolla on tämä suuri riski harteillaan, joten EIP kantaa suurimman riskin tässä. E, muiden EU-instituutioiden ja myös komission vastuulla tässä on se, että me työstämme hankkeita sillä tavalla, että ne ovat hyvässä mallissa ja sitten EIP voi tarttua niihin ja antaa rahoitusta niin, että näistä hankkeista tulee investointijärjestelmän kautta todellisuutta. Haluaisin vielä puheenjohtaja kiittää valmistelijaa joukko, hankejoukkolaina valmistelusta. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia meidän niin komissiossa kuin neuvostossakin tietysti, ja olemme hyvin iloinen siitä, että tässä on uudelleen avattu mahdollisuus sille, että tällainen väline olisi käytettävissä. Toivottavasti kesän, kesään mennessä niin, että pilottivaihe voisi alkaa. Ja tietysti me olemme käytettävissä aina kun haluatte Esimerkiksi jos kesän mennessä saadaan tämä hyväksytty, päätettyä, niin sitten voimme tulla uudelleen keskustelemaan tästä asiasta ja niistä hankkeista, jotka ovat pilottivaiheessa mukana. Kiitoksia. Mr. Kanchan, is there anything briefly? Herra Kanchani, haluatteko vielä lyhykästi jotain lisätä? Credo che Niin, varmasti on syytä lisätä pari seikkaa, koska minä en halunnut, että tämän asiakirjan myötä väittää, esittäisin, että äh, tämän ehdotuksen myötä mentäisiin Euroopan unionille, unionina markkinoille. Siksi ehkäpä jatkossa vielä palaan tähän, mutta halusin aloittaa keskustelun, jotta voisimme paremman ymmärtää, haluammeko me Ähm, poliittisesti saada markkinoille näitä projektiyhtiöitä vai haluammeko itse mennä suoraan Euroopan unionina äh, markkinoille? Ja nämä kaksi asiaa ovat aivan erilaisia. Tämä oli se keskustelu, jonka halusin tänään aloittaa, koska kun puhu, olemme puhuneet useaankin otteeseen siitä, että jo, että onko meillä halua ää, ähm, käyttää näitä obligaatioiden tuottoja infrastruktuurien äh, toteuttamiseksi. Me olemme puhuneet siis äh, hankeobligaatioista ja kysymys kuuluu, haluammeko me ähm, äh, sitten osallistua näihin projektiyhtiöihin tai erillisyhtiöihin. Jos minä esimerkiksi haluan 100 miljoonaa sijoittaa, niin on ihan eri asia, toimimmeko me yksin vai yhdessä. Eli on selvää, että jos me, suhtaudumme, jos me, jos me turvaudumme yhteen tai toiseen metodiin, niin se vaikuttaa koko tilanteen. Ja mikä on se summa, joka meidän täytyy mitkä ovat ne summat, joista meidän täytyy puhua. Eli tässä on kyse siitä, että halu, onko meillä halua ottaa tämä suuri askel? Onko meillä halua laskea liikkeelle obligaatioita suoraan markkinoilla? Vuonna 1993 Jacques Delors otti käyttöön kaksi unionin välinettä että tällaista obligaatiota. Ja hän ää, lähti siitä, että Euroopan unionilla oli vastuu markkinoilla. Ja kyse oli siitä, että ää, kyse olisi pitkän juoksuajan lainoista, jotta voitaisiin ää, so, toteuttaa hankkeita. Toinen vaihtoehto olivat sellaiset obligaatiot, joiden avulla annettiin, joiden tuotosta annettiin lainaa yhtiöille. Eli jo tuolloin Delors otti huomioon tällaiseen hanke, suorien obligaatioiden liikkeelle laskemis ajatuksen. Eli nyt haluaisin tietää, että onko meillä poliittista halua tämän pilottivaiheen lisäksikin tai jälkeenkin vielä toimia näin, jotta mutta tästä ehdotuksesta olisi jotain hyötyä, joka on erittäin tärkeä ehdotus. Ja meidän täytyy pohtia onko sitä, onko tästä hyötyä. Mutta, äh, eli, sellais, että, eli että tästä on hyötyä sellaiselle hankkeelle, jotka haluavat toteuttaa hankkeen, mutta heillä ei ole rahaa. Eli kyse on pitkän tähtäyksen rahoituksesta, joi jonka avulla voitaisiin toteuttaa näitä hankkeita, kun otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne. Kiitoksia. Tarkistusten jättöpäivä on 16. maaliskuuta. 27. maaliskuuta äänestetään liikennevaliokunnassa ja budjetti valiokunnassa 28.4. Siis 6. maaliskuuta tarkistukset 27. maaliskuuta valiokunnassa äänestys. Kiitokset teille, herra Kantsiani. Ja näinpä iltapäivän istunto on päättynyt. Noin 10 minuutin päästä aloitamme koordinaattoreiden kokouksen, pikkuruinen tauko ennen sitä ja sitten aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Teille, jotka ette ole tuossa kokouksessa, toivotan